Hello, good afternoon everybody. Hyvää iltapäivää kaikille. Uskoakseni voisimme aloittaa. Hyväksytään ensin esityslista, jos ei ole vastalauseita. Esityslista on hyväksytty ja sitten puheenjohtajan ilmoitusasioita, jotka liittyvät EKON valiokunnan jäseniin työjärjestyksen mukaan ilmoituksia tehtiin täysistunnossa viime viikolla liittyen uuteen valiokunnan kokoonpanoon, myös Ekon valiokunnan. Tämän ilmoituksen jälkeen huomatkaa, että yksi vapaa paikka on Ekonissa edelleen. Renew-ryhmä ei ole vielä täyttänyt tätä paikkaa 209 säännön mukaan. Sähkö sähköistä äänestysjärjestelmää on muutettu ja jäsenten nimetyspäätökset toteutuvat, kun puhemies ilmoittaa ne täysistunnossa. Siksi valiokunnan jäsenyyttä ei muuteta ennen seuraavaa maaliskuun täysistuntoa 9. maaliskuuta alkaen koordinaattorin kokouksesta tammikuusta 2020. Ensimmäinen päätös liittyy liittyi nimityksiin, mietintöihin, valikunta-aloitteiset mietinnöt ja niihin liittyvät nimitykset tehtiin, missä ne ovatkaan. Okay, we are allocated to the... Selvä allokoitu ryhmille siis ensimmäinen liittyy eurooppalaisen investointisuunnitteluun suunnitelman budjettivaliokunnan kanssa SJD-ryhmälle. Ja sitten toinen pääomamarkkinaunionin jatkokehitys ja pääomamarkkinoiden rahoituksen saaminen pekoyrityksille ja investoijien osallistuminen EPP-ryhmälle. Kolmas mietintö on makrotalouslainsäädäntöpuitteiden uudelleen tarkastelu, vaikutus Euroopan reaalitalouteen – ja lisää avoimuusasia d ryhmälle ja sitten euron kansainvälisen roolin vahvistaminen EPP-ryhmä. Viides on digitaalinen rahoitus, krypto, omaisuuksien riskit, sääntely ja valvontahaasteet. Tämä on lainsäädäntö, mietintö ja sitten kuudentena verotiedon vaihto opitut asiat ja esteet. Edessämme tämä annettiin vihreille ja sitten vielä ilmoitusasia, joka liittyy lisänimityksiin. Opinion on the budget 2020. Uh, Budjet 2021 S- ja D-ryhmälle ja sitten EMPL-valiokunnan valiokunta-aloitteinen mietintö Vanha Manner, joka ikääntyy entisestään, ei lausuntoa. Ja sitten vielä ilmoitus taloushallinnosta ja yhteistyöstä euroryhmän kanssa. Koordinaattorit tukivat kirjettä euroryhmän puheenjohtajalle, joka koski yhteistyötä Ikonin ja euroryhmän puheenjohtajan välillä. Lisäksi päätettiin ottaa yhteyttä Eskabin johtajaan ja sopia keskustelusta Ikon valiokunnassa Eskabin vuosikertomuksen jälkeen Eurostatin osalta päätettiin kutsua Eurostat tilastotieteelliseen vuoropuheluun. Kutsu lähetetään kirjeenä ja pyydetään, että saamme kuulla siitä, miten on täytäntöönpantu eurooppalaista tilasto-ohjelmaa. Sitten Ekonin matkat 2020. Matka Euroopan keskuspankkiin – Tämä matka järjestettiin viime viikolla ja sitten Berliinin matka. Itse asiassa koordinaattorit päättivät, että Berliiniin ei lähdetä, ottaen huomioon puhemiehistön kanta ja puheenjohtajakokouksen suositus, jonka mukaan ei järjestettäisi kokouksia EUn puheenjohtaja, tulevan puheenjohtajavaltion kanssa ja siksi päätettiin peruuttaa tämä Berliinin matka. Ja sitten Kyoto Dontin järjestelmä, jolla päätetään matkoista. Sovittiin, että näiden paikkojen uudelleenjako päätetään ad hoc pohjalta koordinaattoreiden kesken. Ja sitten toimivalta kiistat muiden valiokuntien kanssa, Intan kanssa liittyen kauppakysymyksiin ja hiilitulliin – periaatteessa Envistä tulee johtava valiokunta, Intan ja Akon ovat assosioituneita valiokuntia. Ja sitten Ekon valiokuntien asiantuntijaohjelmat. Tähän ohjelmaan päätettiin ottaa lisäkohta, joka koskee finanssipoliittisia sääntöjä ja vihreää taloutta. Ja sitten EGOV-ehdotukset ulkoisen asiantuntijuuden osalta, kun valvotaan taloushallintaa euroalueella, kaksi asiakirjaa – EUn finanssipoliittisten sääntöjen osalta. Niistä on esitetty pyyntö toukokuuhun 2020 mennessä. Sitten valvontakysymykset, kolme aihetta, josta päätettiin AMLD, CRR, IFRS. Niitä tuettiin. Prioriteetti annetaan sille, että järjestetään yhdessä tällainen tarkasteluhetki Liven kanssa rahanpesun vastaisesta toimesta ja sitten mahdollinen kuuleminen Euroopan investointipankin osalta kuulemista tuettiin sen järjestämistä. Sitten tilintarkastustuomioistuin koordinaattoreita pyydettiin lähettämään ehdotuksia ensinnäkin työohjelma ehdotuksiksi tilintarkastustuomioistuimelle ja sitten toisaalta sellaisiksi tilintarkastustuomioistuimen raporteiksi, joita voitaisiin esitellä Ekonissa. Ja sitten Brexitistä koordinaattorit päättivät esittää lausunnon AFET Inta mietintöön, joka koskee tulevia suhteita yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja tämä tehtävä on annettu SJD-ryhmälle. Ja sitten osallistuminen teknisiin kokouksiin. Nykysäännöt vahvistettiin uudestaan. Viimeinen ilmoitusasia koskee päivitystä kolmikantaneuvotteluista, jotka ovat käynnissä. Tällä hetkellä meillä on yksi kolmikantaneuvottelu käynnissä keskusvastapuolista. Toinen kolmikantaneuvottelu järjestettiin 11. päivä helmikuuta Strasbourgissa. Yhteislainsäätäjät hyväksyivät listan poliittisista kysymyksistä ja antoivat mandaatin teknistä kysymyksistä, muista kysymyksistä. He keskustelivat esimerkiksi siitä, miten saadaan keskusvastapuolet osallistumaan vielä toisella tasolla. Ja tämä antoi mahdollisuuden kolme toim- toimielimelle ymmärtää paremmin toistensa kantoja. Parlamentti oli huolissaan neuvoston kannoista, jotka tekisivät tyhjäksi veronsu- veronmaksajien suojelemisen, kun puhutaan keskusvastapuolten – kantoja riskeihin ja osallistumiseen pelastusoperaatioiden yhteydessä. Elvytys- ja kriisin ratkaisussa on parempi tarkkaan analysoida jokaista välinettä eri keskusvastapuolten osalta. Seuraava kolmikantaneuvottelu käydään maaliskuun 17. päivä. Ja nyt siirrytään keskustelemaan eurooppalaisesta ohjausjaksosta – ja kasvuselvityksestä 2007, 2020. Aurora Lyk saa puheenvuoron. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, hyvät kollegat, puhun ranskaa. Niin, kun ajatellaan ilmastonmuutosta ja taloutta, niin on selvää, että näiden välillä on yhteys. Tutkijat ja muut ovat todenneet, että että se tapa, jolla meidän taloutemme pyörii, saattaa asettaa vaaraan koko planeetan. Ja sen vuoksi komissio onkin päättänyt uudelleen suunnata ohjausjaksoa. Eli meidän tulee nyt suunnata talouspolitiikkaamme niin, että me tuemme näitä ponnistuksia ja tätä työtä, joka varmistaa meidän jäämisemme tällä planeetalla. planeetalla. Ja siksi komissio onkin ottanut tämän uuden Green Dealin käsittelyyn. Sen tarkoitus on suojella kaikkia eurooppalaisia, mutta myös koko muuta planeettaa. Erityisesti ilmasto sääntelyn toimeenpanemista on tuettava. Ja tässä mietinnössä käsitellään juuri tätä asiaa. Me olemme neuvotelleet ja yrittäneet kuulla kaikkia niitä huolia, joita tämä uusi suuntaus saattaa aiheuttaa. Haluamme ottaa tähän mietintöön mahdollisimman paljon eri tahojen huolia. Haluamme ottaa ne huomioon ja vastata niihin. Ja me otamme myös kantaa siihen, mitä komissio ehdottaa. Tämä ei ole mikään erityisesti eh, taloudellinen tai ekologinen tai sosiaalinen eh, mietintö, vaan tämä on vastaus siihen, mitä komissio meille ehdottaa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kaikki poliittiset ryhmät, eh, vaikka ottavat huomioon tämän ilmastopaketin. Heillä on tietysti omia, omalla tavallaan värittyneitä näkemyksiä tähän koko asiaan ja kaikilla on tietenkin oikeus siihen. Ja voi olla, että tämäkin mietintö saa puolensa erilaisia näkemyksiä, mutta haluan nyt tässä kuitenkin pohtia sitä, e, tai lähteä siitä, että kun Euroopan parlamentti on aina patistanut komissiota olemaan kunnianhimoisempi, niin haluamme mm, että tietyllä tavalla tuemme Euroopan komission Green Deal-ehdotusta ja tuomme myös sitä, että komissio ottaa hiukan takapakkia siitä ajatuksesta, joka alkuperäisessä Äh, semestersuunnitelmassa tai ajatuksessa on, ohjausjaksoajatuksessa on. Eli äh, aiemmin on otettu huomioon vain talous, nyt me haluamme tietynlaisen kompromissin, äh, joka tarjoaa vaihtoehtoja. Ja tietysti täytyy vielä katsoa, mitä esimerkiksi ECR ja ID-ryhmä tästä sanovat. Joka tapauksessa olisi hyvä, että me kannustaisimme komissiota näissä sen ponnistuksissa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Nyt puheenvuoron saavat varjoesittelijät. Kugiori ensimmäinen puhuja. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä Oho. Olimme tehneet työtä tämän mietinnön parissa jo muutaman viikon. Ja se oli aika kovaa työtä. Ja käsittääkseni olemme tehneet parhaamme löytääksemme hyviä kompromisseja. Ja minun on todettava, että me emme täysin niitä löytäneet. Me pyrimme ottamaan huomioon monia pyyntöjä, mutta valitettavasti hyvin vähän oli sellaista, mutta mitä sitten viimeisessä versiossa saatoin nähdä kompromissitarkistuksessa. Meillä on ongelmia sekä sisällön et, ja jopa metodologian kanssa ja haluaisin lähteä liikkeelle sisällöstä. Sinä sanot, että meidän täytyy suuntautua uudestaan. Euroopan ohjausjakso täytyy antaa uusi suunta ja tätä komissiokin haluaa, mutta se mitä sinä teet et pelkästään tarkistuksilla, vaan myöskin mitä tulee sen suuntaan, oli vain sitä, että täysin muutetaan ohjausjakson tähtäyspistettä. Ja oli kuitenkin selvää, että haluaisin pitää sen välineenä, jolla voidaan tehokkaasti harjoittaa talouden koordinaatiota. Me emme ole sitä vastaan, että otetaan huomioon tiettyjä asioita ja annetaan uutta suuntaa, tätä sanaa sitä olet käyttänyt, niin, että ollaan vihreämpiä. Olimme yhtä mieltä siitä, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelma täytyy ottaa mukaan viitaten siihen, mutta olemme sitä vastaan, että lisättäisiin se joka ikiseen artiklaan tässä päätöslauselmassa. Me halusimme virtaviivaistamista, me teimme ehdotuksia siitä, mutta valitettavasti sinä et voinut näitä ottaa omaksesi ja halusit todella muuttaa painopistettä. Tässä sinä haluat myöskin ennakoida monia kysymyksiä, joista ei ole keskusteltu tässä talossa, mutta kysymys on todella hyvin vakavista, vaikeista kysymyksistä, joita ollaan vasta joiden käsittelyssä ollaan vasta alussa, josta käydään vielä keskustelua, on, sinulla on kommentteja esimerkiksi vähimmäispalkasta tai työttömyyskorvausjärjestelmistä, mutta se, että vedettäisiin kaikki tämä mukaan ja laitettaisiin se tämän Euroopan talouden ohjausjakson eh, painopisteeseen, on jotakin sellaista, mitä me emme voi hyväksyä. Joten sisällöllisesti lyhyesti sanottuna tämä ei ole mikään joulukuusi. Meidän ei tulisi laittaa kaikkea tähän, mistä tiedämme, mikä on esillä, joko nykyisessä vihreän kehityksen ohjelmassa tai muissa ehdotuksissa – niin, että viitataisiin, viitataan tiettyihin puheisiin, koska me näemme, että jos me haluamme saada vastuullisen parlamentin, vastuullisessa Euroopan parlamentissa käsittääkseni, me emme voi hukata alkuperäistä tavoitetta, että pitää olla kunnollinen rahoitus ja tasapainoa. Sinä puhuit paljon eh, ylijäämän epätasapainosta, mutta me teemme kuitenkin tavoitteita siihen, että ottaisi myöskin huomioon alijäämä- ja velkakysymykset. Mitä sitten tulee itse metodologiaan? Meillä aina on ollut se ongelmainen viikkoina, että saisimme, olemme saaneet kompromissitarkistukset myöhässä. Viimeisen varjoestelyn kokouksen jälkeen torstamme luvattiin, että viimeistään perjantaina olisi uusi versio kompromissitarkistuksista. Ja saimme ne tänään kello 15. 15, 15, kun tämä kokous alkaa kello 16. Joten ei varmaan ole yllättävää, että päätimme, että viime viikkojen kokemusten pohjalta ja siksi, että emme saaneet uusia tarkistuksia siinä perjantai mennessä, että ne kohdat olemme samoilta linjoilta, että tulemme tekemään uusimpia versioita kompromissitarkistuksista, jotka olemme sitten toimittaneet sinulle muutama minuutti sitten. Pyytäisin, että sinä ja vasemmanlainen puolueet, että katsoisitte tätä. Huomaatte, että monet teidän alkuperäisistä ehdotuksistanne on sisällytetty meidän uusiin versioihimme. Ja minä toivon yhä, että olette mukana näissä kysymyksissä ja silloin me saamme kunnollisen päätöslauselman Euroopan talouden ohjausjaksosta, joka ei tule myöhässä, vaan ajoissa. Joko se syntyy maaliskuussa tai sitten sitä ei ole silloin meillä on sen sana sanottavana tai me sanomme oman kommenttimme liian myöhään ajatellen Eurooppa-neuvostoa. Minä toivon, että pystyt saamaan aikaan riittävän tehokkaan ja vastuullisen lähestymistavan. Ja silloin me voisimme, voisit samalla kautta tukea myöskin niitä meidän uusia kompromissistyksiämme. Kiitos oikein paljon. Seuraava varjoesittelijä Renew nimissä, Eroglu. Ja, <clears throat> sehr geehrte Frau. Niin, arvoisa puheenjohtaja. Aivan ensin haluaisin kiitellä kaikkia varjoesittelijöitä, tarkistuksia jättäneitä, avustajia ja esittelijä oikein sydämellisesti. Yhteistyö on sujunut hienosti, ainakin näin ihmisten kesken, vaikka aivan selvästi poliittisen sisällön osalta on eroavaisuuksia – näkemystemme välillä. Kuten varjoesittelijöiden kokouksessa Järviöissämme selkeästi on sanottu, meille lähtökohtana on se, että kaikki ole ihan hyvässä tasapainossa. Sitä ei voida tässä kaunistella, se on totta. Tämä ei ole Euroopan parlamentin mietintö tällä kertaa, vaan vaalitaistelumietintö. mietintö. Mutta vaalitaistelu on nyt ohi. Nyt on kyse siitä, miten vastuullisesti yhdessä ajamme eurooppalaista politiikkaa, emmekä käy jokaisessa Euroopan parlamentin mietinnössä vaalitaistelua. Siksi olisin iloinen, jos voisimme tehdä tätä työtä tällä tavalla asiapohjaisesti ja osoittaa kansalaisille, että suhtaudumme vakavasti mandaattimme, koska tämä ei ole hyvässä tasapainossa. Renew-ryhmä on yhtenäisenä. Haluan painottaa sitä, että yhtenäisenä EPPn kanssa olemme esittäneet tarkistuksia. Toivomme, että nämä tarkistukset, jotka ovat saaneet EPPn Renewn vankan tuen, nämä eivät ole minun poliittista linjaani. Tai kyse siitä, miten minun mielestäni pitäisi ajaa talouspolitiikkaa, mutta ymmärrän, että parlamentissa on muitakin kuin minä ja Renew ja EPP. Eli totta kai kompromissiehdotuksissa olemme valmiita meidän mielestämme järkevästi sisällyttämään myös muiden ryhmien kantoja. Kestävä politiikka. Sen on oltava edellytysohjelmassa esillä. Meidän pitää huolehtia kestävyydestä ja siitä, että selviämme kriiseistä – meidän on ajateltava planeettamme ja planeettamme asukkaita. Emme voida ajatella, että lähdemme ajamaan sellaista politiikkaa, joka saattaisi johtaa siihen, että joudumme kriisiin. Näin toimimme vaihtoehtoisten kompromissiesitysten kanssa ja todella kehottaisin SED-ryhmän ja vihreiden ystäviä lukemaan tarkkaan nämä kompromissiehdotukset, katsomaan, olisiko tämä yhteistyön linja. Minun mielestäni on. Olisi hienoa, jos asiat sujuisivat toisin tulevaisuudessa, ettei syntyisi tällaista vastakkainasettelua. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että täällä valiokunnassa – ja komissiossa on ymmärrettävä toimivallan jako. Komissiolla on toivomuksia tässä, joita jaen ehkä osittain, mutta minä olen suoraan valittu kansanedustaja. Ja minä ajan tässä lähinnä kansalaisten etua, enkä toimi komission toiveiden mukaisesti. Tämän haluaisin sanoa lopuksi. Ja nyt ei käydä siis vaalitaistelua. Meidän pitää hyvän tiedon pohjalta tehdä parhaat päätökset – kansalaisten eteen ja näin löydämme tälläkin kaudella hyvän yhteistyön mahdollisuuden. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Parlamenttihan on myös äänestänyt komission ohjelmasta. No, joka tapauksessa seuraava puhuja, seuraava varjoesittelijä Gunnar Beck ID-ryhmästä. We have no observations. Ei huomioita. Me toivon, että valaistus lankeaa yllämme kuin kypsä hedelmä. Uh, äh, Philip Lam- Selvä. Philip Lambert, vihreät. Äh, uh, good afternoon everyone. Hyvää iltapäivää kaikille. Minä puhun englannin kieltä. Normaaleina aikoinahan nämä ohjauskausiraportit eivät ole edes sen musteen arvoista, jolla ne präntätään – tuskin ketään ne kiinnostavat tämän salin ulkopuolella. Ehkäpä kaikki Ekon valiokunnan jäsenetkään eivät ole kauhean kiinnostuneita, eli ohjausjakso kulkee omaa rataansa. Ja parlamentin näkemyksiä juurikaan oteta huomioon, ja siksi aiemmin olen sanonut, että ei siitä mitään haittaakaan ole, jos me kirjoittaisimme tosi typerän mietinnön, ehkäpä keinoälyllä, koska siinä olisivat kaikki nämä Renew, EPP, SD ja muut kannat. Algoritmi voisi ottaa ne huomioon ja kirjoittaa tekoälymietinnön. No, siitä huolimatta me voimme jotain aina yrittää tehdä, koska tämä hetki on vähän erityislaatuinen. Meillä on nyt tämä perinteisten poliitikkojen uudelleensuuntaus meneillään. Komissio sellaista ehdottaa, joten ehkä nyt olisikin vaivan väärti Euroopan parlamentille ilmaista joko se, että se on yhtä mieltä tai eri mieltä uusien poliitikkojen kanssa. No itse asiaan. Meillä, meillä on valintatehtävänämme. Voitaisiin lähteä siitä, että suurimmat yhteiskuntiemme uhkat ovat tämä ympäristöaikapommi ja yhteiskunnallinen aikapommi, niiden yhdistelmä. Ja haluaisimme, että nämä uhat ohjaisivat politiikkaa. Tai sitten voitaisiin kuvitella, että kaikkein suurimmat uhkat yhteiskunnillemme ovat budjettikurittomuus. On budjettikurittomuus. Winston Churchill vuonna 1940 tarkasteli, jos hän olisi tarkastellut taloudellisia parametreja, niin hän ei ehkä olisi jatkanut sotaa Hitleriä vastaan, koska se ei olisi ollut taloudellisesti järkevää, talousarvion näkökulmasta järkevää, mutta jotain tärkeämpää ehkä oli vaakalaudalla. Ja me olemme ehkä samankaltaisessa tilanteessa, ei niin, että Hitler tässä meitä uh-, uhkaisi, mutta tieteellinen näkökulma on kyllä tässä uhanalaisena ja planeetta. Ja kyllä minä ymmärrän, että EPP, Renew äh, ja vastaavat sanovat, mitä sanovat. Mutta meidän ei pitäisi luopua siitä ajatuksesta, että äh, ohjauskauden tulisi jatkossakin auttaa meitä yhdentämään äh, budjettipolitiikkojamme ja talouksiamme. Se on ihan ymmärrettävää, koska meillä on tässä sisämarkkinat ja yhteinen valuutta, eikä ole kuitenkaan liittovaltiota, niin me tarvitsemme jonkinlaisen konvergenssi-instrumentin, ja tämä ohjauskausi on tällainen instrumentti, ja meidän ei pitäisi sitä luopua. Tässä mielessä ymmärrän näitä muita ryhmiä. Mutta toisaalta talouspolitiikkojemme välillä on selkeä linkki näihin uhkiin ja niiden ratkaisuihin. Eli ei voida ajatella, että tehdään yhdellä kädellä Green Dealia ja toisella kädellä ohjausjaksoa. Ei, nämä täytyy yhdistää ja täytyy miettiä, missä määrin haluamme yhdenmukaista näitä kahta juonnetta. Ja on selvää, että ollaan eri, me olemme eri mieltä asioista. Minä olen kristitty, minun pitäisi uskoa ihmeisiinkin, mutta ei minä usko ihmeisiin politiikassa. Olisi ollut ihme, jos Euroopan parlamentti olisi pohdiskellut Euroopan komission toiveita, joten eipä yhtään yllättänyt se keskustelu, jota käytiin varjokokouksessa. No, ymmärrän myös sen, että nyt tässä ehdotetaan uutta kompromissia. Tietenkin haluan katsoa, katsella sitä. Ja en minä mikään lahkolainen halua olla, mutta täytyy tässä olla vakavissaan. Jos tämä... Ää, jos, jos tämä mietintö on vakava, niin hyvä. Jos tämä ei ole vakavasti otettava mietintö, niin koko ekon voidaan jyrätä huomenna, mitä väliä. Mutta jos me haluamme keskustella vakavasti, niin ehkä sitten täytyy tehdä niin. Olen hiukan pettynyt ja en ole edes kauhean yllättynyt. Näyttää sieltä, että tuolla Berlemonissa puhaltaa uudet tuulet. Mutta näissä meidän valiokunnissamme taas puhaltavat vanhat tuulet aika monissa ja näillä uusilla tuulilla näyttää olevan vähän vaikeaa läpäistä meidän ö, talomme täällä. No se tietysti tarkoittaa sitä, että me olemme hyvin eri, <laughs> meillä on hyvä eristykset, tuuli ja muu, muut eristykset, mutta olisi hyvä, jos päästäisimme vähän uuttakin tuulta tänne. Minä olen valmis katselemaan näitä kompromisseja, antakaa meille aikaa siihen. No jos ette anna aikaa, niin sekin sopii. Ot, ottakaa sitten vastaan oikeisto enemmistö ei haittaa, minä olen tottunut tähän kaikkeen. Tämä voi jatkoa vielä muutaman vuoden, kunnes lopulta kaikki muuttuu. Uh, Kiitos. Edustaja Jyrsi Kaisar. Thank you, Madam Chair. Uh, we had several... Meillä oli lukuisia mielenkiintoisia keskusteluja viime viikkoina varjostojen kokouksessa, mutta valitettavasti emme saaneet aikaan tasainpainoista, emmekä hyvää mietintöä. Alusta lähtenyt selvää, että kompastuskivenä tässä on kysymys siitä, miten vihreän kehityksen sopimus heijastuu tässä ohjausjaksoprosessissa. Tämä sykli on jäsenvaltioiden puite koordinoida budjetti- ja talouspolitiikkaansa, ja uskon, että sen tulisi pysyä myös sellaisena siitä huolimatta. Se ei merkitse sitä, että me voimme olla piittaamatta vihreän kehityksen ohjelmasta. Peruslinja kuitenkin meillä on se, että jos vihreä politiikka ja vihreät investoinnit heijastuvat ohjausjaksossa – niin silloin niitä pitäisi käsitellä nykyisten finanssipoliittisten sääntöjen mukaisesti, kuten muutakin, muitakin julkisia menoja mukaan luettuna, niin se, että on oikeat indikaattorit, joilla niitä mitataan. Jos näin ei ole, me vahingoittaisimme sekä taloudellinen hallinnon prosessia että sekä tulevia vihreitä investointeja. Me emme varmaankaan löydä resursseja siihen, että virhehityksemme voidaan kunnolla rahoittaa tulevaisuudessa, jos jäsenvaltioilla ei ole jotakin julkista rahoitusta käytössään. Varjostollinen kokous osoitti, että sen sijaan, että otettaisiin käytönläheinen lähestymistapa, kollegat pääasiassa vasemmalta näkevät vihreän kehityksen ohjelman tilaisuutena heikentää nykyisiä finanssipoliittisia sääntöjä kasvu- ja vakaussopimuksen puitteissa. Mutta sopimus, joka on osa perustamissopimuksia, on syystä olemassa. Siinä pyritään vähentämään finanssipoliittista huonoa käyttäytymistä eurovyöhykkeellä. Kansanpuolueen esotus oli huomattavasti rakentavampi. Se, että arvostellaan veropolitiikkaa sekä se ei ole sellaisen, mikä kuuluu mietinnön alaan. Ja on muitakin osia, jotka minusta ovat ongelmallisia. Esimerkiksi tämä työ, työttömyyskorvausjärjestelmä tai uusi edellinen makrotalousrahoitusrahasto e-maille ja sitten eh, pk-yritysten vetäminen mukaan akiihin. Kaikki nämä merkitsisivät sitä, että olisi lisää riskejä, lisää kielteisiä eh, houkuttimia, jotka vahingoittaisivat eurovyöhykettä, koska olen yhtä mieltä lähestymistä vasta, jonka esittelijä on esittänyt. Aion äänestää useimpia ehdotettuja kompromisseja vastaan. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitos. Jose Kusmaa, Kue. Obrigado, senhora presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. No, minä olen työstänyt tätä mietintöä ja olen ollut mukana ryhmässä, joka on tehnyt paljon myönnytyksiä – saadakseen kompromisseja aikaiseksi. Se on varmaankin sinänsä ihan luonnollista ja oikein, mutta minua huolestuttaa nyt se, että huomaan, että jotkut ryhmät eivät ole ollenkaan valmiita kompromisseihin toisten ryhmien kanssa. Renew esimerkiksi ponnisteli kyllä. Renew teki paljonkin myönnytyksiä alkuperäisiin kantoihinsa, mutta samalla pyydettiin monia muutoksia kaikki eivät sinänsä olleet meidän mielemme mukaisia, mutta meidän pitää ponnistella kompromissien eteen. Mutta sitten on muita ryhmiä, valitettavasti, joiden kompromissiajatus on sellainen, että he haluavat itse laatia koko mietinnön. Minusta tämä ei ole oikea toimintatapa. Tiedän, että kaikilla ryhmillä ei ole samaa painoarvoa, mutta samalla Euroopan parlamentissa ei ole myöskään mitään vakaata enemmistöä. Joissain ryhmissä tilanne on nyt se, että sellaiset sanamuodot, jotka on jo hyväksytty Euroopan parlamentissa, esimerkiksi verokilpailuun tai verotuksellisen polkumyyntiin. Nämä ovat sellaisia tekstejä, jotka on hyväksytty lailla enemmistöllä täällä. Ekonissa ne on hyväksytty Strasbourgissa ja kuitenkin näyttää siltä, että niitä ei voida käyttää perusteena. Samaa sanamuotoa ei siis voitu käyttää kompromissitarkistuksissa tämän mietinnön yhteydessä. Nyt näyttäisi siltä, että jotkut haluavat ottaa takapakkia verrattuna sellaisiin teksteihin, tämä on hyväksytty vähän aikaa sitten. Websistä esimerkiksi. Ja sama koskee vihreän kehityksen ohjelmaa aivan selkeästi. Joten ryhmäni on joutunut hyvin ikävän tilanteeseen. Me olemme joutuneet puolustamaan sellaisia kannanottoja, jotka tulevat komission puheenjohtajalta – me olemme pyrkineet puolustamaan sitä kantaa, että vihreän kehityksen ohjelma ei ole riittävä, vaikka vaikka on niin, että monet poliittiset ryhmät täysistunnossa osoittivat suosiotaan, kun komission puheenjohtaja esitti näitä kantoja. Tämä on ehkä poliittista propagandaa, mutta se ei siirry nyt käytännön työhön. Yksi tärkeä kysymys on talouspolitiikka Euroopan unionissa ja meidän on tätä politiikkaa puolustettava. Kun sanotaan, että vihreän elvytyksen ohjelman pitäisi tukea kaikkia aloja, kaikenlaista toimintaa, se on otettava tässä huomioon. Ei se sitä tarkoita, että tämä korvaa muut kriteerit, jotka liittyvät talouspolitiikkaan. Meidän on katsottava joidenkin näiden toimien tehokkuutta. Mutta periaatteessa tämä mietintö on hyvin varovainen. Siinä puhutaan finanssipoliittisen neuvoston suosituksista esimerkiksi – hyvin varovasti, joten tämä on mielestäni ihan hyvässä tasapainossa oleva kompromissi. Sitten Jonas Fernandes. Muchas gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ne olemme nyt käsittelemässä hyvin tärkeää mietintöä, joka pyrkii järjestelemään keskustelua talouspolitiikasta Euroopan unionissa. Ja se on todellakin jos, niin, että jos tässä ei tapahdu jotakin lähituntien aikana, niin tämä valiokunta ei pysty hyväksymään mitään mietintöä. On keske, tämä on keskeinen kysymys on se, että silloin parlamentilla olisi kantaa siihen, miten uudistetaan, pannaan toimeen ohjausjakso. Ja tämä on jotakin sellaista, eh, mikä on asia, joka pitäisi kiinnittää meidän kaikkien huomioon. Nyt on erittäin tärkeää se, että tarkistetaan sitä, miten ohjausjakso pannaan toimeen, että parannetaan tätä kaikkien toimijoiden kannalta Euroopassa. Ja näemme tällä hetkellä, meidän pitää pitää huomioon myöskin ympäristölliset ja ekologiset näkökannat mukaan tähän komission strategiaan, jolla pyritään täyttämään Pariisin sopimuksen tavoitteet. Ja se on sitten yhtäkkiä parlamentti olisikaan tästä asiasta kantaa. Meidän pitää tullakin pohtia asiaa nyt uudestaan. Me olemme katsoneet näitä tarkistuksia, joita kansanpuolue ja Renew ovat esitelleet. Ja varmastikin minua yllättää se, että sopimukset, joita sosialistien ja demokraattien ryhmä saavutti vielä heinäkuussa kansanpuolueryhmän kanssa ja liberaalien kanssa, joilla pyritään investoimaan Susula von der Leyenin äh, tekeminen ne ovat jääneet tänne kompromissin ulkopuolelle. Minua todellakin yllättää se, että esitellään sellaisia kompromisseja, joissa ei viitata mitenkään niihin tavoitteihin, jotka liittyvät kansan, yhteistyön kansakuntien esittämiin tavoit, kehitystavoitteisiin, joka kuitenkin on yksi komission jäsenten tehtävistä, ja näissä kompromississa ei ole mitään viittausta siihen, että on välttämätöntä saada kehitettyä eteenpäin sosiaalista pilaria – jota Euroopan unionin neuvosto ja kaikki Euroopan unionin instituutiot ovat tukeneet viime vaalikaudella. Minun ryhmäni on rakentava ryhmä, joka pyrkii etsimään sopimuksia. Mutta on hyvin vaikeaa, jos ryhmä voisi hyväksyä tällaisen tekstin, joka selkeästikin jää pois niistä tavoitteista ja sopimuksista, joita saatiin aikaan heinäkuussa – ajatuksia, joita on kehitetty tässä mietinnössä ja myöskin mietinnössä, joka äsken hyvästi koski vihreän kehityksen ohjelmaa tai ympäristöstrategiaa, joka Euroopan unionilla on. Kuten kollega Gusmau sanoi, tästä poistetaan viittaus komission puheenjohtajaan. Poistetaan, näissä poistetaan kaikki viittaus komission näissä kompromisseissa. Toisaalta puhutaan myöskin siitä, että tämä ei voi tämä olla sitä, että otetaan vanvoidaan finanssipolitiikkaa ja kansanpuolen ja Renew, se näyttää siltä, että valtion tuki, se voidaan käyttämään siihen, että sillä voitaisiin käyttää mitä tahansa, mihin tahansa menoihin, joita valtiolla on. Joten me kiistämme sen, että vedettäisiin mukaan tällaista tarkistusta, joka liittyy finanssipoliittisiin sääntöihin, joka liittyy kasvu- ja vakausvoimukseen, Sixpackin tai Twopacksin, mutta tämä ei milläkään heijastu tästä kompromissista. Tämä on ajatus, jota onnistunut komissio, ja näyttää siltä, että jokainen valtio voi tehdä mitä tahansa tukeakseen omia yrityksiään ja käyttämään julkisia menoja niin kuin ö, haluaa. Tämähän on loistavaa joustavuutta, mitä tässä nyt pyytävät kansanpuolue ja Renew omista kompromisseissaan. Tämä on sellaista joustavuutta, jota ei valvota millään tavalla. Uskon, että Viimeksi meidän täytyy pohjimmaltaan uudistaa tätä tekstiä. On tärkeää, että parlamentilla on mielipide. Haluan tukea esittelijän työtä, joka on kollegani tässä ryhmässä, joka on käynyt neuvotteluja viime viikkojen aikana. Hän on ottanut huomioon monia asioita aiemmissa ja, ja yhteistyössä vihreiden ja Guen kollegojen kanssa hän on pyrkinyt etsimään kompromisseja, mutta on muutama tunti aikaa saada aikaan jonkinlainen kompromissi, mutta me emme voi hyväksyä sellaista tekstiä, joka jää jälkeen siitä, mitä sovittiin kansanpuolueen Jyn kanssa aiemmissa mietinnöissä, joka jää jälkeen niistä kompromisseista, jotka hyväksyttiin silloin, kun yhdessä hyväksyimme nykyisen komission ja sen puheenjohtajan. Teksti, jossa ei ole mitään viittausta YK on kehitystavoitteihin mitään viittausta sosiaalisen pilariin, ja tästä puuttuu myöskin joustavuus, joka koskee kaikkea rekampia. Tämän on näissä kompromisseissa, tämä on siis joustavuus niille, jotka ovat rikkaampia, mutta ei niille, jotka sitä kaikkein eniten tarvitsevat. Joten jää vain muutama tunti aikaa. En tiedä, onko tämä nyt mahdollisuus saada aikaan jonkinlainen kompromissi hyvässä uskossa. Minun ryhmäni esittelijämme on pyrkinyt todellakin korjaamaan kompromisseja kompromissien jälkeen esittämään, ja niin toivomme, että eh, kansapuolue ja Renew katsovat tätä asiaa uudestaan, koska parlamentti ei voi hyväksyä sellaista tekstiä, joka jää jälkeen niistä sitoumuksista, joihin aiemmin on ryhdytty. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon. Ja nyt kysyisin esittelijältä. Ai anteeksi, meillä on toinen puheenvuoropyyntö vielä. Margarita. Obrigada, presidente. Eh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä halusin viitata Honasin puheenvuoroon ja todella painottaa sitä ajatusta, että Euroopan parlamentin pitäisi voida ottaa kantaa eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Me olemme nyt nähneet, että muut toimielimet, erityisesti Euroopan komissio, lähtee avaamaan uudestaan koko ohjausjakso ajatusta. Ja mielestäni on kyllä melko ikävää, jos Euroopan parlamentti vetäytyy tästä keskustelusta. Näin ei mielestäni käytetä hyvin hyväkseen e- Euroopan parlamentin toimivaltaa. Budjettivaliokunta on juuri hyväksynyt lausuntonsa eurooppalaisesta ohjausjaksosta ja mietinnössä on monta kohtaa, jotka haluaisin mainita. Meillä on siellä siitä, että komissio aikoo esittää uuden ehdotuksen. Toteamme selkeästi sen, että kestävän kehityksen tavoitteet ovat tärkeitä, samoin kuin maakohtaiset kertomukset, samoin kuin viittaukset Pariisin sopimukseen. Sama koskee eurooppalaista sosiaalisten oikeuksien pilaria. ja Euroopan työttömyysvakuutusjärjestelmää, jonka nimeä en muista portugaliksi. Tämä on budjettivaliokunnan kanta, joka on hyväksytty siis laajalla enemmistöllä. Ja siksi otan esiin täällä nyt budjettivaliokunnan lausunnon. Euroopan parlamentin on löydettävä kanta tässä kysymyksessä – ja jättää käyttämättä sitä toimivaltaa, jota parlamentilla on tämän politiikan osalta. Kuten Jonas sanoi, emme me sano, etteikö eurooppalainen ohjausjakso ole tärkeä. Se on se mekanismi nyt, joka meillä on käytössämme, jotta voimme pyrkiä huolehtimaan siitä, että jäsenvaltiot pitävät kiinni lupauksistaan, sitoumuksistaan – ja mielestäni on hyvinkin järkevää, että tämän tyyppinen mietintö hyväksytään niin, että samalla viitataan niihin uusiin haasteisiin, joita komissio on ottanut esiin, kuten Sekusmaa myös esitti. Ei varmaankaan kukaan meistä ole sitä mieltä, että meillä voisi olla jonkinlainen rinnakkainen järjestelmä, jossa katsottaisiin sosiaalisia oikeuksia tai kestävän kehityksen tavoitteita. Ei vaan meidän on löydettävä tapa integroida nämä tavoitteet nykymekanismiin. Kiitos. Nyt minulla on vielä Eniko Göriltä puheenvuoropyyntö. Niin nyt haluaisin puhua Unkaria, vastata muutamaan kommenttiin. Se, että kuka teki miten paljon myönnytyksiä, sitä on hyvä seurata, jos lukee kaikkia tarkistusehdotuksia, joita yksittäisten puolueiden edustajat ovat tehneet. Minusta ei pidä nyt lähteä kilpailemaan siitä, kuka liikkui minkä verran, mihin suuntaan meidän kaikki, me kaikki yrimme saman aikaan sen, että syntyisi kompromissitarkistuksia ja että tästä tekstistä tulisi sellainen päätöslauselma, joka vastaa nykyisiä Euroopan olosuhteita ja joka ottaa mukaan vihreän kehityksen ohjelman kysymykset ja josta näkyvät il, myöskin yhteiskunnalliset vastuukysymykset ja sosiaalisten oikeuksien merkitys, mutta ei mene pitemmälle, koska niistä asioista ei ole mitään yksimielistä tästä talosta. Ne ovat kysymyksiä, joista ei ole syvällisemmin vielä keskusteltu täällä. Ottaisin tästä kaksi esimerkkiä. Ensimmäinen niistä on tämä, tämä vairopolitiikka. Kompromisseissakin yritettiin esittää sitä, että nämä säännöt, jotka nyt ovat, niitä täytyy muuttaa – ja että täytyy määrä enemmistöllä tehdä päätöksiä veropolitiikasta. Ja toinen asia, joka jäi huolimatta siitä, että kovasti yritimme sen pois, vaikka yritimme teimme paljon tässä erilaisia myönnytyksiä, oli kysymys, josta ei ole vielä mitään yksimielistä tässä talossa, joka liittyy siihen, että siinä muodossa, jota vasemmilla haluttiin ottaa tämän mukaan. Jos me hyväksymme tällaisen asetuksen, kansalaiset, jotka ymmärtävät talouspolitiikkaa lukevat sitten lehdestä ja saavat kuulla vastuullisilta poliitikoilta ja kansantalouden asiantuntijoilta, eh, Maailmanpankin, Euroopan keskuspankin eh, edustajilta arvioita nykytilanteesta katsovat, että, että olemme suoraan menneet täysin sekaisin. Silloin kun Euroopan unionissa, eh, jos ajatellaan mitä viimeis niin ilmaittu oli, mitä komissio teki, minkälaisia kasvunäkymiä Euroopan unionissa tällä hetkellä on. Meillä on tämä alhainen kasvusta voidaan pitää lähestulkoon jo lamana silloin olisi täysin vastuutonta mennä sellaiseen suuntaan ja, ja tota, sille asioita, joista ei ole koskaan vielä keskusteltu, josta ei ole yksimielisyyttä. Se, että puhuisimme näistä asioista, se on ihan hyvä asia, ei siinä mitään, mutta ei pidä lyödä etukäteen lukkoon tällaisia säädöksiä silloin, kun asiasta ei ole tehty vielä yhtään mitään. Joten täällä olen puheenjohtaja, minä olin täällä tänään, huomenna on äänestys. Minä olen taipuvainen tänäänkin tekemään vielä työtä. Siksi me teimme näitä uusia kompromissiehdotuksia jotta varmistaisimme sen, että me todellakin haluaisimme, että parlamentilla olisi toimiva, mer- vastuullinen nykyistä kompromissien tasoa ja taloudellista tilannetta heijastelevaa mielipide Euroopan talouden ohjausjaksosta. Ja tähän me nyt odotamme vasemmistolta, että se olisi tässä kumppanina. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Nyt puheenvuoron saa esittelijä Arola Lykkö. Merci. Kiitoksia kovasti. En aio toistaa sitä, mitä äh, Rona sanoi, koska hän puhui kyllä hyvin selkeä siitä, että tämä mietintö heijastelee äh, kompromissia ja pyrkii olemaan kompromissi. Siis EPP on pyytänyt, että me ottaisimme huomioon monia asioita, jotta tästä metrosta tulisi niin sanotusti streamlined. Se on tehty. Me meiltä myös pyrittiin, että kaikki ympäristöseikat otettaisiin yhteen kompromissiin. Sen olemme tehneet. EPV on pyytänyt, että kussakin paragrafissa ei mainita Green Dealia. Näinkin on tehty. Ja voisin jatkaa ihan loputtomiin tuntikaupalla. Me olemme pyrkineet eh, te- mm, käsittelemään myös tätä eh, fiskaliteettikysymystä. Se on, siitä on tullut paljon kompromisseja. Ja lopulta Euroopan parlamentissa Mm, me, me yritämme aina löytää kompromisseja, yritämme saada enemmistön, mutta loppujen lopuksi ja mikään ei koskaan riitä, mikään kompromissi ei koskaan riitä. Nyt meillä on jälleen kerran uusi ehdotus ja tahtotila löytää kompromissi on kyllä ollut olemassa. Meillä on nyt uusia ehdotuksia, kaikki voivat ne lukea ja tietysti poliittiset ryhmät saavat tehdä viime, viime hetkellä myös muutoksia. Näin on tapahtunut, se on tietysti häiritsevää ja haittaa työtämme, mutta näinkin, tämäkin on tietysti ihan sääntöjen mukaista. Me pyrimme ottamaan vielä yhteyttä ihmisiin, jotta löytäisimme kompromissin. Toivottavasti ne henkilöt, jotka täällä ovat olleet kovin äänekkäitä tai äänekkäimpiä, niin vielä ovat valmiita keskustelemaan. Monet ovat jo häipyneet. Kuten tiedätte, niin me olemme kyllä ottaneet vaarin teidän ehdotuksistanne ja me olemme ottaneet huomioon myös ihan viime hetkenkin muutokset ja me emme pelkää neuvotteluita. Me olemme ottaneet huomioon kaikki, kaikki ne toiveet, joita on otettu, tänne on, meille on estetty tähän hetkeen saakka. Ja muuhun en ole pystynyt. Ja Ronashan oli täysin selkeä sananen siitä, että että jonkinlainen kompromissi on jossain vaiheessa saatava aikaan. Kiitos. Thank you very... Kiitos oikein paljon. Kokous on päättynyt, minusta tuntuu. Okay. Ei vaan tämä keskustelu. Ihan totta. Meillä on vielä toinen asia esityslistalla. Pahoittelut, tämä oli hyvin intensiivistä keskustelua. Seuraavana meidän on tarkoitus hoitaa esityslistan kohta delegoitujen säädösten ja toimien tarkastelu ja me käsittelemme CRRn markkinariskiä ja muiden tulevien delegoitujen säädösten asemaa. Okay. So. Selvä. Tässä kahden ekon tarkastelee delegoituja täytäntöönpanotoimia säädöksiä 44 kertaa. Ensimmäistä kertaa uudella kaudella Ekon pitää hyvin tärkeänä tätä valvontamahdollisuutta erityisesti kun ajatellaan tärkeitä teknisiä kysymyksiä. Nämä julkiset keskustelut ovat yksi tärkeä tekijä, kun parlamentti pyrkii toteuttamaan toteuttamaan tarkastelujärjestelmänsä tehokkaasti. Uudellakin lainsäädäntökaudella Ekon valiokunta haluaa käydä rakentavassa yhteistyön hengessä vuoropuheella Euroopan komission ja valvontaviranomaisten kanssa. Tänään keskustelemme vakavaraisuusvaatimuspaketista ja keskittymme delegoituun säädöksen markkinariskistä, jonka komissio hyväksyi joulukuun 17. päivä. Tämä on erityisen tärkeä säädös, koska se toisaalta täydentää, mutta toisaalta muuttaa sanaa muotoa CRRn ykkös tason säädöksessä. Tämä on ensimmäinen toimi, jolla otetaan uusia mahdollisuuksia mukaan arvioida ja kattaa markkinariskit lisäksi. Tekniset sääntelystandardit ovat keskustelun kohteena, erityisesti kun katsotaan johdannaisia, joista Euroopan pankkiviranomainen on antanut hiljattain luonnoksensa ja toisaalta – tekniset sääntelystandardit, jotka koskevat johtajien vastuuta ja valvontaroolia, joista Euroopan pankkiviranomainen on aloittanut konsultaatiot. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Natalie Bergerin, joka on FISMA-pääosastolla yksikön D1-johtaja Lars Overby, joka on Euroopan pankkiviranomaisen riskiperus yhteisen yksikön edustaja. Pyytäisin teidän johdattelemaan lyhyesti aiheeseen, ei pidempään kuin viisi minuuttia, ja ehdottaisin, että kuulemme komissiota ensin, jotta komissio voi esittää keskeisimmät kysymykset uudesta delegoidusta säädöksestä, joka koskee markkinariskejä sen jälkeen kysymykset ja vastaukset. Natalie Berser, on puheenvuoro. Very much, Madam Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa muistuttamalla siitä, että Baselin komitea, palkkivalvontakomitea, on muuttanut markkinariskipuitteistoa vuonna 2016. Me puhumme niin sanotusta FRTVstä, eli kaupankäyntösalkun muutoksesta, tämä kaikki kriisin jälkeen. Tämän muutoksen tai muutosten jälkeen Baselin komitea on ö, julkaissut uuden standardoidun lähestymistavan markkinariskeihin. Ja eurooppalaisessa oikeudessa me haluamme siis ottaa huomioon nämä uudet standardit. Ja meillä on uusi pankkipaketti marraskuulta 2016 ja me haluamme myös muuttaa pääomavaatimusasetusta. Mutta mutta neuvottelut tästä pääoma- tai vakavaraisuusvaatimusasetuksesta ovat olleet jo aika pitkällä aika pitkään, ja nehän saatiinkin päätökseen tammikuussa vuonna 2019, juuri sillä hetkellä, kun Baselin komitea teki uusia merkittäviä muutoksia tähän standardilähestymistapaan. Ja tätäpä taustaa vasten lainsäätäjät pääsivät, että käyttävät uutta standardilähestymistapaa, sitä jonka nimi on Alternative Standardized Approach under CCR2, äh, niin tätä käytettäisiin, kun kalkyloidaan markkinariskejä raportointia varten ja äh, antoivat myös mandaatin komissiolle, jotta komissio tekisi tarpeelliset muutokset CRR äh, er-, eli vakavaraisuusasetukseen niin, että tason kaksilla lainsäädännöllä voidaan muuttaa vakavaraisuusasetusta. Ja juuri tästä on kyse niissä delegoiduissa säädöksissä, jotka nyt esittelen. Eli syy siihen, että me olemme täydentäneet näitä Baselin äh, perussopimukseen ei-olennaisia elementtejä johtuu siitä, että sinä aikana kun lainsäätäjä äh, saatteli päätökseen pankkipakettia, niin Baselin komitea vielä teki omaa työtään. Joten tämän sopeutuksen äh, tarkoitus, delegoitujen säädösten tarkoitus on se, että koko paketin tarkoitus on täytäntöönpanon lainsäädäntöä raportointitarkoituksiin ja meillä on tämä uusi kaupankäyntö salkku, salkun tarkistus, joka johtuu juuri niistä muutoksista lainsäädäntöön, joita on tehty tai jota täytyy tehdä selkeä jälkeen, kun lainsäädäntäjä sai työnsä päätöksen. Ja kaikki ne instituutiot Euroopassa, joilla on tällainen eh, salkku training book, niiden täytyy eh, käyttää näitä delegoituja säädöksiä, raportointi, eh, tarkoituksia varten, ellei niillä ole jotain tiettyä poikkeusta. Ja lainsäätäjät ovat hyväksyneet kynnyksen poikkeuksille, eli ainoastaan 500 miljoonan arvoisten markkinavälineiden alit, siis pienemmät kuin nämä saavat tämän poikkeuksen. Ja aivan kuten 13. huhtikuuta 2016 äh, toimijoiden välisessä sopimuksessa on sanottu, niin meidän täytyy kuulla jäsenvaltioiden asiantuntijoita delegoiduissa säädöksissä ja meidän täytyy myös kuulla parlamenttia ja näin olemme tehneet. Me olemme järjestäneet useita kokouksia, itse asiassa kaksi asiantuntijaryhmäkokousta. Ensimmäinen järjestettiin 30. kesäkuuta ja toinen 26. marraskuuta. Siihen osallistui myös Ekon valiokunnan sihteeristö. Me olemme niin ikään järjestäneet kohdennettuja, kohdennettua julkista kuulemista. Meillä on ollut epämuodollisia kokouksia siellä eri sidosryhmät ovat saaneet äh, kertoa meille näkemyksiään, kun olemme laatineet näitä delegoituja, tätä delegoitua säädöstä. Me olemme saaneet myös rahoitusinstituutioilta kahdeksan ähm, vastausta ja myös rahoitusinstituutioyhdistyksiltä olemme saaneet vastauksia. Ja kun otetaan huomioon, että nämä säädökset ovat aika teknisiä luonteeltaan, niin ei liene yllättävää se, että emme ole saaneet vastauksia laajemmalta ähm, vastaajaryhmältä. Jotkut vastaajat esittivät hyvinkin hyödyllisiä ehdotuksia, jotkut jopa tekivät oikaisuja, korjauksia säädösehdotukseen. Jotkut halusivat, että tätä säädösluonnosta linjattaisiin paremmin Baselin normien mukaiseksi, ja me olemme ottaneet nämä seikat huomioon tässä delegoidussa säädöksessä, kunhan ne kommentit ja ehdotukset, joita saimme, olivat myös mandaattimme mukaisia ja tästä täytyy pitää kiinni, koska me saimme myös sellaista palautetta, jossa meitä pyydettiin tekemään vielä muitakin muutoksia delegoituun säädökseen, mutta emme voineet näin tehdä, koska meidän mandaattimme ei sitä sallinut. Lainsäätäjä ei ollut antanut meille tällaista tehtävää, joten me emme näitä kommentteja voineet ottaa huomioon. Tämän lisäksi me olemme saaneet myös kommentteja EBAN markkinariskiryhmältä. Niistä on ollut hyötyä. Kaiken kaikkiaan ne muutokset, joita delegoitu tekee tähän pääomavaatimusasetukseen, niiden tarkoitus on parantaa vaihtoehtoisen standardoidun lähestymistavan riskiherkkyyttä. Ja tätä varten me muun muassa kohtelemme eri tavalla vaihto riskiä, siis valuuttariskiä ja vastaavia. Ja tässä annetaan myös uusia riskipainotuksia, joita sovelletaan korkoihin, valuutta, valuutanvaihtoon ja ulkomaisiin luottoihin. Ja nämä ovat erittäin tärkeitä, kun halutaan muut, ottaa huomioon Baselin komitean vuonna 2000 19 tekemät ehdotukset. Ja delegoiduissa Delegoidussa säädöksissä siis otetaan huomioon Baselin standardit, jotta voidaan varmistaa se, että raportointivaatimukset ovat ajankohtaisia ja ajan tasalla. Ja kuten tiedätte, ja kuten lyhyesti alussa sanoinkin, niin seuraava lainsäädäntöehdotus, joka liittyy kolmanteen vakavaraisuusasetukseen, niin siinä halutaan ottaa huomioon Baselin ehdotukset jatkossa käyttöön myös Euroopassa ja halutaan myös pitää huoli siitä, että, että tämä FRTB eli kaupankäyntisalkkuun muutos tulee täytäntöön pannuksi myös Euroopan unionissa. Ja FRTP otetaan huomioon siis päävakavaraisuus vaatimuksissa. Tietyt pankkiviranomaiset ovat vastauksessaan esittäneet tiettyjä neuvoja muun muassa EBALta liittyen juuri tähän FRTB. Ja me tulemme ottamaan huomioon EBAN arvioinnin ja tulemme ottamaan sen palautteen jotta tulemme saamaan ja olemme saaneet julkisessa kuulemisessa ja joka liittyy tulevaan lainsäädäntöön. Me olemme saaneet yli sata vastausta tähän viimeiseen liittyen. Ja ihan lopuksi haluaisin vielä sanoa, että instituutiot voivat täyttää raportointivelvollisuutensa tämän delegoidun säädöksen mukaisesti vasta sen jälkeen, kun EBA on Ähm, saattanut päätökseen äh, tekniset standardinsa, jotka liittyvät äh, muun muassa raportointiin templaattiin. Ja nämä tekniset standardit tulisi lähettää EBALta, tai EBAN tulisi lähettää ne komissiolle tämän vuoden mittaan. Ja äh, molemmat lait tai säädökset julkaistaan yhtä aikaa ja delegoidut säädökset niitä täytyy alkaa noudattaa kuuden, kuuden, kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun lait on hyväksytty. Kiitos. I give the floor to... Kiitos oikein paljon. Ja sitten Rovebe. Kiitos oikein paljon. Kiitos ensinnäkin, että sain kutsun tulla tänne tänään. Arvostamme kovasti sitä, miten tärkeänä parlamentti pitää delegoituja säädöksiä, jotka ovat tärkeitä, vaikkakin teknisiä, mutta hyvin tärkeitä, kun ajatellaan pankkien ja valvojien tehtäviä. Joten tämä tarkasteluasakirja antaa melko hyvän käsityksen siitä, miten suhtaudutaan näihin delegoituihin säädökseen, kun ajatellaan keskusvastapuolten luottoriskiä ja näitä teknisiä sääntelystandardeja, jotka ovat kuulemisen alla. Natali on jo puhunut tästä aiheesta, mutta voin vahvistaa, että olemme käyneet melko paljon keskusteluita, kuten Natali sanoi. Mitä tulee näihin SACCR-standardeihin, ne on nyt standardoitu. Meillä oli kuuden kuukauden määräaika, se oli kunnianhimoinen, mutta saimme vuoden loppuun tämän komissiolle esitettyä. Me olemme pitäneet kiinni alkuperäisen kuulemisen ajatuksesta, jossa oli pragmaattisia ratkaisumalleja sille, miten toimitaan johdannaisten osalta muun mm. muassa ja miten puututaan negatiivisiin korkoihin. Nämä eivät ole mahdollisia yleensä tämän määritelmän alla. Jos haluaisin sanoa yhden asian tästä työstä, niin me olemme noudattaneet Baselin standardien linjaa, joissa on jo melko pragmaattisia järkeviä ratkaisuja, erityisesti kun ajatellaan negatiivisia korkoja. Lisäksi on painotettu pitkälti sitä, että pyritään priorisoimaan työtä. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan kaiken kaikkiaan meidän tiekarttamme kaupankäyntivaraston perusteellisissa tarkistuksissa. Ja sitten tekniset sääntelystandardit ja riskien ottaminen tässä asiakirjan vielä kuulemisessa kuuleminen päättyy keskiviikkona. Muutoksia on tehty artiklaan 92 CRD 5, joten me olemme kehitelleet uutta versiota, kuten mandaattimme on CRD 5 mukaan. Jotkut kriteereistä, jotka olivat olemassa jo teknisissä sääntelystandardeissa, on nyt otettu suoraan direktiivin mukaan ja siksi on päivitetty alkuperäistä luonnosta teknisen sääntelystandardin osalta. On todettava, että nyt kun olemme siirtyneet teknisestä standardista, siirrytään siihen, että kansalliset viranomaiset huolehtivat täytäntöönpanosta vuoden 2020 loppuun mennessä. Silloin tämän on oltava kansallista lainsäädäntöä. Haluaisimme painottaa sitä. Ja tässä on varmasti myös yhteys IFR, IFD hen ja on oltava tarkkana, ettei synny molempien puitteiden välillä epäjohdonmukaisuutta. Pyrimme ottamaan tämän huomioon tätä työtä tehdessämme. Mitä sisältöön tulee, mandaatti on melko selkeä. Pyritään saamaan uudet määritelmät, jotka liittyvät esimerkiksi johtajien vastuuseen, materialisoituneen bisnesyksikköön ja mikä on merkittävä vaikutus laitoksen riskiprofiiliin. Tämän lisäksi olemme pyrkineet pitämään kiinni alkuperäisestä lähestymistavasta teknisen sääntelystandardin osalta, joka on ollut voimassa vuodesta 2014, mutta olemme pyrkineet päivittämään tiettyjä pieniä kysymyksiä, jotka liittyvät IT-riskiin esimerkiksi, josta on tullut entistä merkittävämpi kysymys, joten IT-johtajien IT-turvallisuuden pitää olla esillä kun katsotaan näitä henkilöstöryhmiä, jotka mainitaan erikseen. Viimeinen osa tätä liittyy korvausvaatimuksiin. CRDssä myös näiden pitäisi koskea kaikkia laitoksia riippumatta niiden koosta. Me olemme tietoisia siitä, että olemme saaneet merkittäviä pyyntöjä pienemmiltä laitoksilta, jotka haluaisivat mieluummin yksinkertaisemman järjestelmän. Se on ollut esillä myös konsultoinnissa, kun on pohdittu sitä, miten suhteellinen lähestymistapa toteutuisi tässä yhteydessä. Mutta teknisissä standardeissa ei voida täysin kiertää vaatimuksia, mutta pyrimme kuitenkin katsomaan, miten voisimme parhaalla mahdollisella tapaa ottaa suhteellisuuden huomioon. Sekin otetaan huomioon tässä työssämme. Kiitos. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Ja nyt meillä on puhujan lista kysymys-vastausosioon. Ensimmäisenä Danuta Hymner, EPP. Thank you. Kiitos. Itse asiassa minä puhun Otmar Karasin puolesta, joka on kansapuolen esittelijä näistä kysymyksistä myöskin varjoesittäjänä CR kahdessa ja eh, hän ei päässyt tulemaan kokoukseen, mutta hän pystyi kommentoimaan kolmea asiaa. Hänen puolestaan sitä myöskin kuusi kysymystä hän korostaa sitä, miten tärkeää on, että on tapahtunut parannuksia. Tässä tarkistuksessa IBL e on nyt velvoite tehdä tällaisia esityksiä myöskin, myöskin lyhentää tätä arviointia kautta, mutta vaikkakin teksti, joka hyväksytään komissiossa, on sama kuin se, joka on Esasin antama herra Karas Haluaisin myös kiittää sekä komission että EBAn edustajaa siitä, että ovat täällä tänään. Ja tästä syystä voimme täyttää valvontavelvollisuutemme, joka liittyy tason kaksi toimenpiteisiin. Hän haluaisi myös todeta, että hän näkee edistystä mutta myös viivästystä ja avoimia kysymyksiä verrattuna edelliseen istuntoon, joka oli eh, kesäkuussa 2018, ja hän haluaisi sitä kolme kysymystä ensinnäkin delegoitu asetus, joka koskee markkinariskejä. Hän uskoo, että tämä delegoitu säädös on epätavallinen, koska se pelkästään korvaa, vaan myöskin muuttaa CRNn taso ykkösen sanamuotoa, josta tuli, oli välttämättä, koska purrastustandardi tuli liian myöhään. Tämä on vain ensimmäinen askel, mitä tulee pääomavaatimuksiin, jotka otetaan käyttöön ensimmäisen tason prosessissa CRR1. Tässähän sitä seuraavat kysymykset. Ensinnäkin ajatellen, että artikla 325, sitä ei ole katettu voimaan voimittamisessa, niin onko komissio sitä mieltä, että tässä syntyy ongelmia, että ei ole mahdollista ottaa käyttöön uusia korrelaatioarvoja, jotka on otettu huomioon tässä uudessa luottoindeksipaketissa tässä lekoisessa säädöksessä. Ja toinen kysymys tuleeko korjaus olemaan välttämättä tästä syystä ja EBAlle, <clears throat> mitä olivat syy siihen, että EBA eh, on tarkastellut voimapanopäivää, jotka liittyvät artiklaan 72, joka on ensi siis ensi maaliskuuta 2001 sen sijaan, että ei myöhemmin kuin eh, joulukuussa 2020, niin kuin nyt on suunniteltu eh, tässä eläkuutasäädöksessä. Ja toinen kysymys liittyy eba lopulliseen versioon, joka liittyy RTS-seurantaan eh, siinä liittyviin riskikategorioihin komissiolle. Aikooko komissio tehdä kuulemisen ennen kuin se hyväksyy tämän delegoidun säädöksen, vai onko se sitä mieltä, että EBAn kuuleminen oli riittävä? Ja toinen kysymys, voiko komissio hiukan selittää, missä määrin ja millä alueilla se tulee poikkeamaan EBAn lopullisesta luonnoksesta? Ja viimeinen alue, eh, tämä, mitä tulee hallinnon johtajien vastuuseen ja valvontatehtäviin, onko että EBA voisi hiukan selittää, mit, mikä käsittääkseni juuri esititte, mutta kuitenkin meillä on velvoite lukea tämä kysymys. Voisitteko arvioida sitä, että suhteellisuusperiaatetta käyttäisiin, että vältettäisiin turhaa hallinnollista taakkaa ennen kaikkien pienimmille ja vähemmän mutkikkaille instituutioille? Ja lopuksi vielä, onko totta, että komission vahvistanut sen, että EBA on pyytänyt lisäaikaa siihen, että aikamäärä olisi kesäkuussa 2022. Think maybe we can... Kiitos oikein paljon. Ehkä voisimme kerätä kaikki kysymykset ensin ja saada sitten vastaukset. Edustaja Fernandes, D. Sí, muchas gracias. Monet kiitokset, puheenjohtaja. Niin uskon, että en Tuleeko kovinkaan paljon poikkeamaan niistä kysymyksistä, joita kollega Karas tai kollega Danuta esitti tässä yhteydessä, joka siis nyt täällä korvaa esittelijän. Parlamentin yksiköt ovat havainneet sen, että, että tämä asetus, joka koskee markkinariskejä, 422 voi, voisi, voisi olla tässä on kaksi osalta tärkeää voisi, sitä hyväksyttäisiin suoraan tämä lainsäädännöllisen tehtävä, joka tällä parlamentilla on mukana siinä, että se voi saada aikaan muutoksia asetuksiin. Mä lainsäädäntöön tasolla yksi olisin esittämässä saman kysymyksen kuin joka Danuta tai edustaja Karas esitti ja pyytäisin komissiolta arviota asiasta, arvioiko komissio sen, että tässä, tässä komissio yrittää toimivaltansa ja perustella, jos se ei tee niin. Ja mitä tulee sitten tämän korjauksen, joka koskee pääomavaatimuksia, vaatimuksia, jotka kysytään valmistellaan yhdessä suositusten kanssa, jotka ollaan tekemässä Vaselin osalta, eli nämä, mitä tullaan samaan aikaan, tulee tulevina kuukausina, mikä on komission vaikutusarvio näistä delegoidusta säädöksistä, jotka liittyvät pääomavaatimuksiin, ja miten ne voisivat vaikuttaa niihin ehdotuksiin, joita tulemme saamaan tulevina kuukausina. Thank you. Now... Kiitos. Ms. Gallagher, Thank, thank you, Chair. Yeah. Kiitoksia puheenjohtaja. Sanon heti lähtökohtaisesti, että Caroline Nadiger ei ole paikalla. Tänään hän pyysi minua lukemaan hänen kommenttinsa. Tämä FRTB julkaistiin tammikuussa 2019, äh, mutta silloin oli liian myöhäistä ottaa mukaan äh, viime vuoden äh, pankki. Tämä oli liian myöhäistä ottaa ne huomioon viime vuoden pankkipaketissa. Tämä delegoitu on siis erittäin tärkeä, koska se korvaa tämänhetkisen ykköstason tekstin kriisi-tilanteessa lainsäädäntö ei riittänyt ja sen vuoksi otettiin käyttöön sekä tämä niin sanottu banking book ja sitten trading book kaupankäyntisalkku on jälkimmäinen. Ja tämän jälkeen pyrittiin löytämään uusi vaihtoehtoinen standardoitu lähestymistapa ja sen vuoksi tämä ensimmäinen markkinariski toimi onkin hyvä ensimmäinen askel tässä vaiheessa ei vielä estetä pää, pääomavaatimuksia, mutta tämä on omiaan parantamaan kuitenkin raportointivaatimuksia niin, että otetaan huomioon markkinointiriski. Ja tämä markkinointiriskiosiokin julkaistaan aikanaan tämän vuoden aikana. Yksi kysymys. Kun delegoidussa säädöksessä todetaan selkeästi, että se ei voi ottaa huomioon luottoriskitekijöihin liittyviä seikkoja, niin mikä olisi paras keino toimia. Vakavaraisuusasetuksen tai direktiivin muuttaminen aikanaan vaikka jokin muu. Itse delegoitua säädöstä en halua tietenkään vastustaa, mitä tulee näihin muihin muihin delegoituihin säädöksiin, joista tänään keskustellaan, niin niistä haluaisin myös vähän kommentteja kuulla. Okay, we are, have a couple of members that are not. Ja sit- I have, uh, Sitten muutama jäsen, jotka eivät ole paikalla. Jonas Fernandesilla on toinen puheenvuoro vielä. No, jos ei hän halua sitä käyttää, niin tässä olivat nämä kolme kysymystä. Kiitos. Yeah, yes, I give the floor to the... Niin, komissio saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Sure. Um... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Lähden liikkeelle yleisestä kysymyksestä, siitä miten on delegoitu säädös, miten tämä valta on annettu, kun lainsäätäjä päätti pyytää komissiota etenemään tekemällä tarkistuksia perussäädöksen ei-olennaisiin osiin. Ja lainsäätäjät päättivät antaa komissiolle määräajan saada päätöksen tämä tehtävä. Ja tämä määräaika oli, että delegoitu säädös hyväksytään ennen vuoden 2019 loppua. Tämän delegoidun säädöksen hyväksymisen kautta en usko, että ylitämme toimivaltaamme millään tavalla tai sitä valtuutusta, joka meille annettiin, vaan uskon päinvastoin, että täytämme sen tehtävän, joka meille annettiin yhteislainsäätäjien toimesta. Ja voidaan nähdä, tämän mandaatin rajat näistä kysymyksistä, jotka on esitetty, korrelaatioista esimerkiksi, tai siitä, minkälaiset uudet arvot asetetaan. 3, 2, 5 EA-kohdassa. Me tutkimme tätä kysymystä. Olisi ollut hienoa, jos todella olisimme olleet sellaisessa tilanteessa, että voisimme esittää tällaiset korrelaatiot, mutta kun tutkimme tätä kysymystä, vaikka olisimme teknisesti, niin voineet tehdä. Me olemme olleet tässä hyvin tarkkana, ettemme ylittäisi tätä tehtävämme. Ja tästä syystä tässä delegoidussa säädössä ei puhuta korrelaatiosta mitään. No nyt kysymys kuuluu, koska toimivalta ei annettu tässä komissiolle toimia. Tämä on hyvin relevantti kysymys, niin miten tässä nyt toimitaan sitten käytännössä? Ja totta kai tämä on sellainen asia, jota käsitellään CRR3 yhteydessä. Eli lainsäädäntöehdotuksen kautta. Ja sitten kun ajatellaan näitä arvoja, jotka liittyvät korrelaatioon, niin me olemme sitä mieltä, että pankit voivat edetä valvojien hyväksynnän tai päätösten kautta, eli tapauskohtaisesti tehtään, tehdään nämä päätökset yhdessä kansallisten valvojien kanssa. Mutta me emme olisi voineet edetä, koska jos näin olisimme tehneet, olisimme ylittäneet tässä yhteislainsäätäjien antaman tehtävän rajat. Kiitos paljon. Ai pahoittelut vielä oli toinen kysymys, joka liittyi analyyseihin, miten delegoitussäädös vaikuttaa vakavaraisuusvaatimuksiin. Meillä ei ollut mahdollista ottaa tähän vaikutusten arviointia mukaan, koska jos näin olisimme tehneet, emme olisi pystyneet pitämään kiinni tästä määräajasta, jonka lainsäätäjä meille asetti meidän olisi pitänyt pyytää Ebalta teknistä neuvoa, ja se ei ole mahdollista kuuden kuukauden aikarajassa. Joten me olemme tässä arviointiprosessissa nyt, me arvioimme vaikutusta ja esimerkiksi vaikutusta kaupankäyntivaraston perusteelliseen tarkistukseen, jotta voimme valmistella lainsäädäntöehdotusta CRR3 yhteydessä. Eli sieltä löytyy sitten kaikki vastaukset, kaikki analyysit. Ja tietenkin meidän on katsottava, minkälaisia poliittisia vaihtoehtoja voidaan esittää ja miten ehdotamme, että edetään, mitä ehdotamme siis yhteislainsäätäjille. Mutta tämä tehdään sitten täysimääräisen vaikutusten arvioinnin jälkeen. Tietenkin perustana on Euroopan pankkiviranomaisen tekninen arvio, johon liittyy itsessään jo vaikutusten arviointi. Ja me etenemme myös niiden vastausten pohjalta, jota saamme laajan julkisen kuulemisen kautta, joten vaikutusten arviointi on tekeillä. Se saadaan sitten lainsäädäntöehdotukseen mukaan CRR3 yhteydessä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ja Euroopan pankkiviranomaisen edustaja, olkaa hyvä. For me, I think one was related... No, taisi olla kaksi kysymystä. Toinen koski toimipano määräaikaa raportointimääräyksissä, jota joka pitäisi olla 31. maaliskuuta 2021, sieltä se olisi syyskuu 2020. Pohjimmiltaan tämä on käytännönläheinen valinta, jossa hyväksymällä ETSn aikaansaaminen, toimittaminen kesäkuun loppuun mennessä sitten suunniteltu kolmen kuukauden aika komissiolle alalla ei ole aikaa valmistella lopullista tätä raporttia määräajan puitteissa. Tämä lisä kuusi kuukautta on tämä on niin se vain lyhyempi aika kuin tavallisesti on raportointisykli puitteissa, jossa tavallisesti se on 12 kuukautta, tällä alalla on 12 kuukauden aikaa panna toimeen uusia raportointivelvoitteita. Tämä on todellakin niin nopeaa kuin mahdollista, mutta on syytä antaa aikaa teollisuudelle valmistautua näihin raportointivelvoitteisiin. Mitä tulee siis suhteellisuusvaatimuksiin, olen jo aiemmin puhunut tästä johdantopuheenvuorossani, eli RTS:ssä me katsomme sitä, miten voimme sisällyttää selvittää mahdolliset muutokset tai suhteellisuuden, mikä koskee pienempiä pankkeja, yksi tapa, jolla tämä voitaisiin tehdä, on esimerkiksi asettaa rajallisempi alajoukko kriteerejä, jotka koskevat pienempiä vastapuolia, mikä on yksi tapa toimia, et, mutta ajattelen sitä, että täysin luovuttaisiin vaatimuksesta, se ei ole mahdollista, koska <clears throat> kysymys liittyy siihen, miten näillä alueilla toimitaan. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Minulla ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten uskoakseni voimme päättää kokouksen tältä päivältä ja jatkamme huomenna kello 11. Kiitos oikein paljon.